Kiitos paljon kollega. Oli. Seuraamme tätä kysymystä. Pöytäkirja esitetään hyväksyttäväksi seuraavan istunnon aluksi. Jos kukaan ei vastusta, niin päätöslausumat jotka on hyväksytty tänään, välitetään niille tahoille, jotka on nimetty päätöslausemissa. Kukaan ei tunnu vastustavan, joten Euroopan parlamentti